maassa ja parantamaan oikeudellista tilannetta, joka kohdistuu homoihin, biseksuaaliin ja transseksuaaleihin. Kiitoksia. Dank, Herr Kiitoksia paljon komission jäsen Piipauksille. Keskustelun päätöksiä tehtiin kuusi päätösosamaesitystä eri ryhmiltä. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan seuraavan keskustelun jälkeen. Kyse on Eritrean pakolaisten asemasta, kun heitä on otettu panttivangeiksi Siinailla. Ensimmäisenä puhuu kysymyksen sitten arva Shaki, olkaa hyvä. Colleagues. Kiitos puhemies komission sen kollegat. 250 eritrealaista heitä pidetään panttivankeina eh, Siinain autiomaassa ja on kerrottu, että siellä naisia raiskataan, eh, kun he odottelevat eh, lunnaita. He ovat osa salakuljetusten verkkoa. Tämä on, tällainen verkosto on ollut olemassa Siinaissa vuodesta 2007 lähtien. UNHCR on antanut tietoja ja Egyptin viranomaisten tulisi toimia tässä asiassa, jotta nämä salakuljetusverkostot poistettaisiin. Saman aikaan Egyptin tulisi parantaa pakolaisten kohteluaan kansainvälisten normien mukaisesti ja tämä tarkoittaisi sitä, että ei tulisi käyttää voimakeinoja aseistamattomia maahanmuuttajia vastaan ja tämä on sellainen neuvo, jota me voisimme itsellekin tarjota aina silloin tällöin. Kiitoksia, Rava Shaka. Seuraavaksi edustaja Sassoli, yksi minuutti, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. La situazione, signor Presidente. Puhemies, tilanne on erittäin vakava. Asia, tämä asia, josta myös puhutaan Euroopan tiedotusvälineissä, on asia, johon EUn ja parlamentin pitäisi pureutua. Haluaisin pyytää myös komissiota paneutumaan tähän asiaan, koska kyseessä on todellinen humanitaarinen hätätilanne. Jäsenvaltioiden on tehtävä kaikkensa, jotta autettaisiin tänne alueelle jätettyjä pakolaisia. Uskon, että heidät voitaisiin ottaa vastaan Euroopan maihin pyydän, että komissio tekisi kaikkeensa ryhtyäkseen tähän tehtävän ja käyttääkseen myös pakolaisrahastoa tähän tarkoitukseen. Kiitoksia. Kiitoksia herra Sassoli. Seuraavaksi herra Tanak yksi minuutti. Minun poliittinen ryhmäni EKR tuomitsee tavan kammottavan kohtelun, jonka kohteeksi nämä ihmiset ovat joutuneet lähinnä eritreeräiset. Kyse on nykypäiväisestä orjakaupasta Pidämme myöskin hyvänä sitä, että Egyptin hallitus on ryhtynyt tutkimaan näitä syytöksiä ja pyrkii varmistamaan pakolaisten vapauttamisen. Meidän täytyy toisaalta pohtia, miksi nämä ihmiset ylipäänsä pakenevat kotimaastaan. Vastaus on se, että Eritrean presidentti Avavuukin hallinto on yksi julmimmista maailmassa. Kaikki, jotka pakenevat diktatuuria, lähtevät etsimään parempaa elämää muualta. Mutta kun he lähtevät Eritreasta, he joutuvat joko lähtemään pois tai sitten kituuttamaan erittäin surkeissa olosuhteissa. Etiopiassa valitsee sota, ihmiset ovat, elävät kurjissa, köyhissä olosuhteissa. Lähteminen on toinen vaihtoehto. Wikileaksin verkkosivu osoittaa, että Afawaki on julma, kammottava johtaja. Minä rohkinen sanoa tämän julkisesti. Me tehdä kaikkemme, jotta tällainen afrikkalainen tyranni saadaan vihdoinkin syrjäytettyä. YK on apu ja kotomuun sopimus pitää jäädyttää siksi, kunnes maa hoitaa asiat kuntoon. Kiitoksia. Herra Preda, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Vuosittain tuhansia henkilöitä pakenee kotoaan ja pyrkii pääsemään eh, Afrikan sarven vaikeita, vaikeasta tilanteesta ja pyrkivät Israeliin. Valitettavasti usein mm, ihmiskauppiaat, rikolliset beduineet eh, ottavat heidät ja he eivät kunnioita ollenkaan ihmisoikeuksia. Ihmisistä tulee pelkkää vaihtorahaa näillä markkinoilla. henkilöitä pyydetään valtavia summia lun, lunnaiksi, jopa 8000 dollaria henkeä kohti pyydetään lunnaita vapauttamista vastaan. Heihin sovelletaan todella epäinhimillisiä kohteluita, erityisesti kun kyseessä ovat naiset. Meidän on tunnustettava ponnistukset, joihin Egyptin viranomaiset ovat ryhtyneet pyrkiessään vapauttamaan näitä henkilöitä. Meidän olisi autettava tätä maata torjumaan ihmiskauppaa. Meidän on tehtävä yhteistyötä tämän maan kanssa. Maa yksin ei voi tähän ongelmaan vastata. Muito obrigado. Kiitoksesta, kollega Tavares. Eh, dos refugiados eritreus que estão neste momento. Hyvät kollegat, eritrealaisten pakolaisten tilanne Siinailla on erittäin vakava, niin kuin kollegat ovat sanoneet. On aivan selvää, että meidän on hyvin tiukasti käsiteltävä tätä ihmiskauppa-asiaa. Ihmiskauppiaat hyödyntävät näitä pakolaisia ja keräävät heidän kauttaan lunnaita. Meidän olisi pyrittävä myös suojelemaan maahanmuuttajia. Emme voi, ol, emme voi olla vain tiukkia ihmiskauppiaiden kanssa ja unohtaa sitten täysin uhri toisaalta. Aikaisemmin eh, maahanmuuttovirrat kulkivat Libyan kautta, mutta nyt Italian ja Libyan kanssa on tehty sopimuksia. Usein ne on esitetty hyvänä uutisena, mutta ne ovat kuitenkin aiheuttaneet sen, että maasta on tullut ikään kuin keskitysleiri eh, Pohjois-Afrikkaan. Näillä henkilöillä ei ole pakenemismahdollisuuksia. Paitsi Egyptin myös Euroopan unionin on puututtava tilanteeseen ja pyrittävä parantamaan tilannetta. Euroopan unionin pitäisi lähettää paikalle valtuuskuntaan niin, että EU saisi täsmällisen käsityksen siitä, mitä on tapahtumassa. Meidän on edistettävä äh, kotoutuspolitiikkaa, johon käytetään pakolaisrahastoa. Hyvät kollegat, tiedätte varmasti, miksi tämä e, asia ei mene eteenpäin. Se johtuu polemiikasta, joka aiheutui neuvostossa ja neuvosto ei tehnyt työtä, niin jos siellä olisi hyväksytty palattamissuunnitelma, niin tämä olisi voinut ottaa huomioon ja komissio olisi voinut aloittaa hätätoimet kotouttaakseen nämä pakolaiset. Neuvoston on tehtävä oma osansa. Nämä henkilöt ovat nyt tuolla aavikolla. Tarvitaan yhteispäätösmenettelyä, jos neuvosto olisi tehnyt tehtävänsä, asia olisi ratkaistu. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Lohvilden. Kiitoksia puhemies. Puhelin keskustelu itrialaisen ja sen pankki, panttivangin välillä on, ansiota on se, että me saimme tietää tästä tapahtumasta. Ja tunnottomat, omat tunnottomat ihmiset käyttävät näitä pakolaisia hyväkseen ja ampuvat he Jelfkassa lunnasrahoja ja tässä on jo joko ammuttu tai muuten tapahtunut muutamia ihmisiä. Tämä brutaalinen rikos oli riittävä syy siihen, että katsotaan, että mitä tapahtuu Egyptin ja Israelin välisellä rajalla ja sillä alueella, jossa lisääntyvästi tulee pakolaisia, jotka pyrkivät Eurooppaan tai Israeliin ja ovat kuitenkin ilman papereita. Egyptin puolella on, sot, on sotilaallinen, suojel, sotilaallinen alue, sotilasalue, ja jos sinne menee, niin se joutuu sotilastuomioistuimen eteen. Ja Human Rights Watch on sanonut, että, että vuodesta 2007 on ollut lähen, äh, vähintään 85 aseetonta pakolaista on ammuttu silloin, kun yrittivät päästä rajan yli. Israelin hallitus puhuu yli tuhannesta maahanmuuttajista, jotka kuukausi yrittävät päästä ilman papereita maahan ja on aloittanut vahvistaa rajoja ja niitä varmist- äh, myös niiden varmistamisen ja valvonnan. Lisäksi tällainen suuri pakolaisleiri on perustettu raja-alueen lähelle. Me vetoamme kaikkiin hallituksiin, että kiinteästi oltaisiin yhteistyössä UNHCRn kanssa, jotta voitaisiin suojella eh, näitä, eh, näitä pakolaisia ja vaalia heidän oikeuksia, mutta meistä, meillä on kyllä selkeä vastuu myös Euroopassa meidän on eh, huolehdittava näistä ihmisistä, jotka, joita on ihmisoikeuksia on rikottu, jotka kuitenkin karkotetaan meidän ulkorajoillamme, jotka eivät pääse omaan kotimaahansa niin kuin elektrialaisten vankien kohdalla on asianlaita. Kiitoksia Kolhoika Lohbilder. Seuraavaksi No, poliittisten ryhmien puheenvuorot. Kasvarik minuutti. Panie przewodniczący, Puhemies, hyvät kuulijat. Tilanne pakolaisten osalta Eritreassa on dramaattinen. He yrittävät etsiä parempaa elämää, mutta joutuvat esimerkiksi kidutuksen uhteeksi. Heitä käytetään hyväksi ja vainotaan. Hallitus yrittää torjua ihmiskauppaa, mutta ei aina tehokkaasti. Meidän täytyy auttaa panttivankeja, pakolaisia ja kaikkia niitä, jotka apua tarvitsevat. Tukekaamme Israelia ja Egyptin viranomaisia ihmiskaupan torjunnassa. Olen sitä mieltä, että täytyy pyrkiä parantamaan tilannetta Eritreassa ja muuallakin Afrikan saarvessa. Afrikan tilanteen parantuminen voi sitten myös helpottaa äh, maahanmuuttopainetta. Äh, Toivon, että äh, tuette EPPn päätöslauselmaesitystä. Meidän mielestämme se on parempi kuin yhteinen päätöslauselmaesitys. Kiitoksia kollega Katsmarik. Seuraavaksi kollega Gomes, minuutti. President, o Egito não está apenas a fechar os olhos ao tratamento horrífico de e Meidän ei pidä sulkea silmiämme tässä hirvittävässä afrikkalaisten pakolaisten tilanteessa. Erityisesti kun ajatellaan tätä Somalian tapausta, ihmiset pyrkivät pakkenemaan omastaan maastaan. He pyrkivät Israelin Siinain kautta Egyptin läpi. Meidän olisi pitänyt ottaa vastaan näitä pakolaisia. Heille olisi pitänyt antaa turvapaikka. Kyseessä ovat henkilöt, jotka pakenevat terrorismia yhdestä kaikkein tyrannimaisemman maisimmasta maasta maailmassa. Egyptissä sovelletaan sellaista politiikkaa, että ammutaan tappamistarkoituksessa. Jo 85 maahanmuuttaja on tapettu Human Rights Watchin mukaan. Meidän on sanottava Egyptin viranomaisille, että heidän on odotettava ihmisoikeussopimuksia ja UNHCRn sopimuksia. Pyydämme myös Euroopan unionia tukemaan täysin sitä, mitä on ehdotettu koskien uudelleen sijoittamista. Kiitoksia kollega Kovasit, kollega Rinaldi ei ole paikalla. Senksi kollega Sargentini puolitoista minuuttia. Dank u voorzitter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 Tiedämme, mitä tapahtuu pakolaisille Libyan ja Italian välillä. Tiedämme, mitä tapahtuu monille poliittisille pakolaisille, kun heidän on paettava tietyiltä alueilta. He joutuvat ojasta allikkoon, joutuvat huonosta tilanteesta vielä pahempiin. Eritreassa järjestelmällisesti sovelletaan politiikkaa, jossa kun henkilö on paennut, e, ei enää voida, hän ei voi enää palata ja koko perhe on vaarassa. Euroopan unioni ei voi sulkea oviaan maahanmuuttajilta. Lähetystömme Eritrean läheisyydessä pitäisi avata ovet ja tarjota turvapaikkaa näille henkilöille. Mutta tätä ei tässä päätöslauselman esityksestä voitu mainita. EPP täällä sanoo, mitä Egyptissä pitäisi tehdä, mutta miksi me emme tunnusta, että ihmiset ovat tuolla vaarassa? Me emme halua kantaa tätä vastuuta. Olemme sulkemassa pois ihmisiä ja tämä on johtanut elämällä leikkimiseen. Kiitoksia kollega Sagen tiimi. Seuraavaksi minuutti kollega Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Sinajská hranica sa stala... Kiitoksia, puhemies. Sinä rajasta on tullut reitti tuhansille eritrealaisille paitan maastaan paremman elämän perässä. He tarvitsevat apua tehdäkseen tämän laittaman matkansa, ihmiskauppiaiden apua, joilla heidän täytyy maksaa, jotta pääsevät ylittämään rajan ilman papereita. Pakolaisilla ei ole oikeuksia kohdatessaan ihmiskauppajengit, he, heidät jätetään oman onnensa nojaan ja he ovat sitten niiden armoille, joille he ovat maksaneet heistä huolehtiakseen. On, olemme äskettäin nähneet tilanteen ja vakavuuden ja mittakaavan, ja nyt on sitten aika yhdessä asianomaisten maiden kanssa löytää siviilisoituratkaisu tähän ongelmaan. Kiitoksia kollega Paska. Sitten äh, muut puhujat ovat seuraavaksi vuodeksi kollega McCovey minuutti. On December 7. Kiitoksia. Joulukuun 7. päivässä ilmettiin huoli äh, YKssa, että 250, 250 pakolaista on salakulittien kädessä. Nämä pakolaiset ovat joutuneet maksamaan hirvittävästi rahaa päästäkseen parempiin ole elinolosuhteisiin. Pakolaisia pidettiin konteissa, autiomassa ja huonoissa olosuhteissa. Eritrean hallituksen asenne on hälyttävä. Sen sijaan, että se suojelisi kansalaisiaan, se pitää heitä haluttu, e- ei, ei haluttuina viereilijöinä. Me haluamme toimintaa Israelin ja Egyptin taholta, jotta tämä järjestetty rikollisuus saadaan murrettua. Erityisesti pitää ryhtyä toimiin pakolaisten suojelemiseksi ottamalla käyttöön UNCHRn säädöksiä ja standardeja. Kiitoksia kollega Makovai. Ja vuorossa on catch the eye-menettely. Kollega Basiskus, minuutti încă de la început doresc să subliniez faptul că susțin fără rezerve... Kiitos puhemies. Heti aluksi halusin todeta, että minä suhtaudan EPP, minä tuen EPP-ryhmän päätösosaston luonnosta. Me emme onnistuneet saamaan sopuun näistä yhteisistä päätöksistä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Tilanne tässä osassa Afrikkaa on erittäin, erityisen huolestuttava, koska me hallitukset ovat avanneet ovet järjestetylle rikollisuudelle. Afrikkalaisten maahanmuuttajien lukumäärä, jotka ovat tulleet tänne alueella on huolestuttavassa. 250 pakolaista ovat valitettavasti joutuneet kokemaan nöyryytystä ja tilanne sen kuvan heikkenee. Ei ole mitään edellytyksiä pikaiselle vapauttamiselle, koska perheet eivät pysty saamaan tätä lunnassumaa kasaan ja meidän täytyy vaatia näiden henkien, näiden ihmisten vapauttamista ja meidän täytyy toimia tätä rikollista toimintaa vastaan ja, ja syyllistettä täytyy saada tuomioistuimen eteen. Kiitoksia kollega Basescu seuraavaksi. Kollega Tsekedi. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Természetesen... Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Itsestään selvästi tuomitsen sen tavan, jolla pakolaisia on kohdeltu. Tuen tietysti sitä, että EU ryhtyy toimiin, jotta heitä suojellaan, jotta heidän tilannetta voidaan parantaa. Mutta se, miten se Battlefront-esityksessä muotoillaan asioita, niin se on minulle umpikuja. Kaksi kohtaa on erityisen huonoja. Rahaston perustaminen, jotta näitä pakolaisia voidaan auttaa, sitä en voi hyväksyä. EU:ssa on miljoonia ihmisiä, jotka elävät köyhyydessä, Unkarissa yksin kolme miljoonaa. Ja eläkeläiset useimmat eivät voi maksaa, ostaa enää lääkkeitä eikä näin ole pelkästään Unkarissa. Tästä on tullut jopa trendi. Vie, täytyy ennen kaikkea auttaa omia köyhiämme. Tietysti jos meillä on myötätuntoa, niitä kohtaan, onhan meillä tietysti myötätuntoa niitä kohtaan, jotka siellä sinänsäkin täytyy kärsiä. Mutta toiseksi, eh, huomatkaa jo nyt lopulta. EU on täynnä jo maahanmuuttajia. EUlla e voi olla tässä välittäjän rooli, mutta ei pitäisi olla mikään vastaanottajamaa. Kiitoksia kollega Sekeri että otan vielä kaksi puheenvuoroa. Kollega Kritsu ja kollega Siobo. Kritu, minuutti. acum Kiitoksia. Eritrean kansalaisten enemmistö on yrittänyt paeta äh, diktatuuria ja siksi he täyttävätkin pakolaisen aseman vaatimukset YK säädösten mukaan ja kansainvälisten yhteisöjen pitäisi hoitaa tehtäviä ja tulla näitä ihmisiä vastaan. Ja Nämä ihmiset ovat epäinhimillisissä olosuhteissa autiomassa pankki, panttivankkeina ja erityisesti naisten asema on erityisen huono ja suuri yleisö, suuren yleisön täytyy nyt puuttua peliin. Mitä tässä tulee ihmiskauppaan ja salakuljetukseen, nämä maahanmuuttajat joutuivat Israelin joukkojen surmaamiksi viime vuonna. Meidän täytyy kaikilla, kaikin keinoin taistella tätä salakuljetusta vastaan. Myös YK on ihmiskomissaarin täytyisi puuttua näiden ihmisten elämän parantamiseksi. Kiitos. Kiitoksia. ja lopuksi Catch ja menettelyssä kollega Tsiobov. Panie Kiitoksia puhemies. Pakolaisten tilanne on traaginen. Kun ajattelemme tätä draamaa, niin täytyy kuitenkin muistaa syyt. Eritreassa ei ole ollenkaan ihmisoikeuksia, on suuri, suurta vainoa poliittisista syistä, mutta myös kristityt kärsivät siellä. Se on tämän ongelman ydin tämän traagisen ongelman, josta keskustelemme tänään. Sen vuoksi täytyy tehdä kaikki, jotta voisimme muuttaa politiikkaa Eritrean viranomaisia kohtaan, erityisesti kun muistetaan, että 2007 Brysselissä toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi komission puolelta tuolloinen maan johtaja, joka on vastuussa näistä massakärsimyksistä vastuussa ja siitä, että ihmiset joutuvat lähtemään pakoon. Sen vuoksi nyt täytyy ajatella pragmaattisesti ja muuttaa tätä politiikkaa. Kiitoksia kollega Siopov. Ja keskustelun päätteeksi komission puolesta komissaari Piebalgs. President, members. Puhemies, arvoisat jäsenet, kun Euroopan komissio on yhtä huolissaan kuin Euroopan parlamenttikin tästä tilanteesta. Saadut raportit puhuvat useista sadoista pakolaisista Eritreasta, Etiopiasta, Sudanista ja Somaliasta – ja ilmeisesti heitä pidetään Siinailla äh, panttivankeina, jotka vaati, ja, ja heistä vaaditaan valtavia lunnassummia. Ja ensimmäisestä tiedosta lähtien olemme seuranneet tilannetta, olemme todenneet tosi että olemme arvioineet tilanteen ja olemme ryhtyneet adekvaatteihin toimeihin. Euroopan unionin äh, edustusta Kairossa on, äh, pitää tiiviitä yhteyksiä paikalliseen kansalaisyhteiskuntaan ja myös YK on pakolaisasian komissaariin ja sen aluetoimistoon Kairossa. On, he ovat tilanteen tasalla. Ja yhteistyössä EUn jäsenvaltioiden suurlähetystöjen kanssa on lähestytty myös asianomaista ulkoministeriä ulkoministeriä ja, ja EU on huolissaan, niin me olemme vahvasti vakautuneita siitä, että, vakuuttuneita siitä, että Egyptin viranomaisten täytyisi ryhtyä toimenpiteisiin näiden ihmisten vapauttamiseksi ja antamaan heille asianomaista suojelua. On raportoitu myös jatkuvasta tutkinnasta, jotta saataisiin löydettyä nämä pakolais, äh, pakolaiset ja me toivomme, että tilanne selviää lähipäivinä. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa tapaus maahanmuuttajat ja pakolaiset Egyptissä kärsivät paljon suojelun puutteista. Me olemme kuulleet muistakin tapauksista Siinailla. Monet maahanmuuttajat, jotka pyrkivät Siinain kautta Israeliin, joutuvat usein väärinkäytösten ja kaltoinkohtelun kohteeksi. Olen ottanut tämän asian esille, esille usein egyptiläisten kanssa tapaamisissamme jossa on puhuttu maahanmuuttoasioita tai poliittisia asioita, mukaan lukien ihmisoikeudet. Ja tuoseen tapaaminen oli EUn Egyptikomiteassa, joka oli 14 joulukuuta Kairossa, jossa tämä asia otettiin esille. EU on jatkuvasti kutsunut EUn Egyptin viranomaisia puhumaan näistä asioista ja, ja kehottanut ö, suojelemaan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Olemme tarjonneet myös taloudellista ja teknistä tukea tässä asiassa. EU on niin ikään kehottanut Egyptin viranomaisia varmistamaan sen, että, että palauttamattomuuden periaatteita noudatetaan kansainvälisen suojelun hengessä, ja tämä koskee myös Eritreaa. Me olemme kehottaneet, että YK on pakolaisasian komissaari saa täydet mahdollisuudet panna täytäntöön mandaattiaan Egyptin alueella mukaan lukien Siinain alue. Tämä on tapahtunut myönteistäkin kehitystä, joka täytyy ottaa huomioon. Tämän vuoden keväällä Egypti hyväksyi uutta lainsäädäntöä, jossa kriminalisoitiin ihmiskauppa ja siinä pyrittiin myös uhria suojelua. Toinen tervetullut kehityspiirre on ollut se, että hyväksyttiin säädös, jossa kriminalisointiin elin ihmiselinten kauppa ja me toivon, että kevytin hallinto nyt ryhtyy tehokkaisiin toimiin, jotta nämä säädökset pantaisiin tehokkaasti täytäntöön ja jossa voidaan päästä parempaan yhteistyöhön. Me edelleenkin tuemme YK on pakolaisasiaan komissaaria ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, jotta voitaisiin järjestää paremmat olosuhteet ja saataisiin juridinen suojelu maahanmuuttajille ja pakolaisille, jotka asuvat tuossa, tuolla alueella. Me jatkamme tämän, äh, tämän tilanteen seuraamista Siinailla ja me, me olemme edelleen yhteydessä tässä suhteessa Egyptin hallintoon ja me todellakin toivon pikaista ratkaisua tässä tapauksessa ja minä pahoittelen äh, näiden ihmishenkien menetystä. Kiitoksia. Dank, Herr Kiitoksia, komissaari Piipalks. Työjärjestyspuheenvuoro. Kollega Tavares. Well, the commission, as read, was a, Komissio luki valmiin vastauksen. Ikään kuin jos siinä olisi otettu huomioon mitään erityiskohtia huomioon. Kollega, tähän meillä oli työjärjestyspuheenvuoro. Teidän pitäisi puhua, äh, ottaa työjärjestyspuheenvuoro eikä puhua tästä muusta asiasta. Micro. Mikrofoni. Of course it is a point of order. We... Tietysti tämä työjärjestyshuomautus. Kysymme komissiolta erityisesti, että lähettääkö komissio delegaation Egyptiin tutkimaan tilannetta. Ja komissio voisi edes pyytää tätä uudelleen sijoittamisen yhteispäätösmenettelyä Kiitoksia kollega, mutta tämä ei ole työllisyyspuheenvuoro. Että te voi tällaisella, tällä tavalla esittää kysymyksiä komissiolle. Ja komissio tietenkin voi päättää, haluaako se vastata. Keskustelu on kuitenkin päättynyt. Meillä on kuusi päätöslausumaesitystä ja äänestys näistä on keskustelun päätteeksi. Ensinnäkin ilmoitan, että tämän eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat käytettävissä.